Euroopan parlamentin puhemiestä on pyydetty antamaan lausuma aiheesta vuosi Fukushiman jälkeen. Ja tässä lausuman jälkeen sitten puolueiden, puhe, puolueryhmien puheenjohtajat voivat käyttää puheenvuoron. Eli 11.3.2011 Japanissa koettiin kolminkertainen katastrofi. Ensiksi maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan yli yhdeksän Richterin otsikko, asteikolla. Sitten valtava tsunami-aalto iskeytyi Japanin rannikkoon ja sitten sen seurauksena Fukushiman Daiichin voimalassa koettiin valtava ydinräjähdys ja tämä oli suurin ydinonnettomuus maailmassa sitten Tchernobylin. Ja 19 000 340 000 ihmistä kuoli tässä katastrofissa. Loukkaantuneita oli valtava määrä ja monet ihmiset kärsivät säteilyn vaurioista lopun ikänsä ovat menettäneet kotinsa ja koko kotiseutunsa. Japanin katastrofi liikutti koko maailmaa, mutta tässä katastrofissa ilmeni valtavaa kansalaisrohkeutta, yksilön rohkeutta, kun yksilöt menivät noihin reaktoreihin ja estivät myöhemmät katastrofit. Ja Japanin väestön sinnikkyys ja sisukkuus jälleen rakennuksessa ja jaloilleen nousemisessa oli todella ihailtavaa. Ja Fukushiman ydinonnettomuus käynnisti laajapohjaisen keskustelun ydinvoiman tulevaisuudesta koko maailmassa. Tätä keskustelua käydään myös tässä talossa. Jokaisen täytyy tahollaan tehdä ratkaisu, mikä on oma ydinvoimakanta. Ja on erittäin hyvä, että tätä keskustelua, vaikka se ristiriitaista onkin, käydään nimenomaan tässä talossa, sillä energiakysymykset ovat tärkeintä. Meidän täytyy miettiä, miten tarvittava energia saadaan, mistä se hankitaan. Ja vaikka sitten ydinvoimapäätökset ovatkin kansallisessa toimivallassa, niin siitä huolimatta asiasta on syytä käydä Euroopan laajuista keskustelua, koska energiaverkothan yhdistävät kaikki Euroopan kansalaiset ja maat. Yhteiset energiaverkot vaikuttavat kaikkialle Eurooppaan. 30 prosenttia eurooppalaisesta energiasta tulee nykyään ydinvoimasta, joten ydinvoiman turvallisuus on asia, joka koskettaa meitä jokaista. Fukushiman onnettomuus oli tosiaan suurin ydinvoimaonnettomuus sitten Tchernobylin Fukushiman onnettomuus olisi voitu estää. Se on suurin opetus, joka tästä katastrofista saatiin. Hyvät kollegat, riippumatta erilaisista mielipiteistä, joita meillä on ydinvoimaa kohtaan, yksi asia on kiistatonta. Meidän tulee tehdä kaikkemme, jotta ydinvoimalat ovat mahdollisimman turvallisia. Monet tahot ovat Fukushiman jälkeen vain käyneet keskustelua, mutta Euroopan parlamentti on myös tarttunut toimeen. Suhtaudumme tyytyväisyydellä siihen, että Euroopan komissio ja meidän asiantuntijamme ovat tehneet lujasti töitä ydinenergian turvallisuuden parantamiseksi. Tähän liittyy muun muassa laajat stressitestit eurooppalaisissa ydinvoimaloissa. Näitä on jo toteutettu kymmenissä eurooppalaisissa voimaloissa. Kesäkuussa Euroopan komissio laatii tai julkaisee raportin aiheesta. Ja sitten korostan tässä sitä, että ne ydinvoimalat, jotka eivät stressitestiä läpäise, tulee poistaa käytöstä välittömästi. Emme voi sallia sitä, että eurooppalaisella maaperällä toimisi edelleen ydinvoimala, joka ei olisi selvittänyt näitä stressitestejä. On hienoa, että viime vuonna tässä parlamentissa hyväksyttiin mietintö, ydinjätteestä ja ensimmäistä kertaa nyt Euroopassa on olemassa sitovat säännöt ydinjätteen käsittelystä. Helmikuussa ympäristövaliokunnassa hyväksyttiin mietintö energiatehokkuudesta. Vuonna 2020 pitäisi saavuttaa 20 prosentin energiakäytön säästöt, jotta Eurooppa toimisi entistä energiatehokkaammin ja käyttäisi vähemmän, mutta tehokkaammin energiaa. Tämä on yksi osa kunnianhimoisista Eurooppa 2020 tavoitteista. Ottakaamme opiksemme Fukushiman katastrofista, joka aiheutti valtavasti kärsimyksiä Japanin väestölle ja äh, hyväksykäämme se tosiasia, että olemme eri mieltä ydinvoimasta sitä puolesta tai sitä vastaan, mutta meillä on yksi yhteinen tavoite, joka on se, että ydinvoiman turvallisuudesta täytyy pitää kaikin tavoin kiinni Euroopassa ja jatkakaamme näitä konkreettisia toimenpiteitä täällä Euroopan parlamentissa, joihin olemme jo ryhtyneet. Fukushiman haaste on yksiselitteinen. meidän täytyy tehdä kaikki voitavamme ydinturvallisuuden parantamiseksi. Kiitos. Sitten poliittisten ryhmien kannanotot puhemiehen lausumaan. Ensiksi EPPn puheenjohtaja herra Odi. Kiitos puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, rakkaat kollegat. Eilen kuuden aikaan, äh, Strasbourgin aikaan, ihmisten katseet kääntyivät Japaniin ja ihmiset ajattelivat niitä henkilöitä, jotka menehtyivät tuossa onnettomuudessa, luonnonmullistuksessa, johon liittyy myöskin Fukushiman ydinonnettomuus. Aiemmin, vuotta aiemmin 8,9 asteinen maanjäristys iski ja se vaikutti ydinvoimalaan ja myöskin valtava tsunami äh, syntyi, vain par, melkein 20 000 ihmistä kuolivat ja äh, näin syntyi maailman suurin ydinvoimalla onnettomuus myöskin. Äh, haluaisin kiittää teitä tästä aloitteesta ja todella me ajattelemme sitä arvokkuutta ja rohkeutta, jolla japanilaiset hallitukset hallituksen edustajat ja myös kansalaiset tähän tilanteeseen reagoivat. Me ajattelemme heitä tässä. Tietysti oli tiettyjä poliittisikin vaikutuksia. Tämä on näkynyt monien valtioiden toimissa. Ydinvoimalla työmaat on pysäytetty tai ainakin niitä ollaan pysäyttämässä, mutta nykyisin rakenteilla olevat ydinvoimalat ovat kuitenkin eri tasoisia kuin aikaisemmin. Nyt esitetään tiettyjä kysymyksiä. Ne Tämä äh, katastrofi liittyy muihin katastrofeihin. Muistamme Haitin maanjäristyksen sekä myöskin ähm, Deepwaterin äh, öljyonnettomuuden. Haluan kiittää äh, komission jäsentä ja myöskin kolleganne Ottingeria siitä, että tämän katastrofin jälkeen äh, neuvosto heti saman tien kokoontui ja että lähdettiin harkitsemaan kaikkien EUn ydinvoimaloiden riskejä. Ja äh, komissio tarkasteli myöskin ydinvoimalan turvallisuusdirektiiviä ja Äh, ryhdyttiin toimiin. Nyt kaikki jäsenvaltiot ovat nämä arviot tehneet ja odotamme vielä vertailuraporttia ja äh, todennäköisesti siis tehdään vielä yleisarvio tilanteesta ensi kesänä. Nyt EPP toivoo, että tässä seuraavalla tavalla pyrittäisiin parantamaan tilannetta. Erityisesti turvallisuuden nimissä EUn ja kansalaisten pitää saada takeet siitä, että meillä on paras turvallisuustaso. Äh, tietysti tiedämme, että tämä kehittyy jatkuvasti teknologian kehityksen myötä ja että jatkuvasti siinä on pyrittävä sopeutumaan ja myöskin tämän alan toimijoita pakottamaan parempiin toimiin. Sitten hallinnointia on vielä tarkasteltava enemmän, myöskin on saatava riippumattomuutta kansallisille valvojille. Kolmanneksi avoimuus on hyvin tärkeää. Tässä avoimuuden on oltava moitteetonta. Kaikkien kansallisydinvoimaviranomaisten täytyy antaa julkiset tiedot, jotta kansalaiset voivat todella muodostaa asiasta käsimyksen. Neljänneksi meidän täytyy myöskin pyrkiä tarkastelemaan tekniikan kehitystä, kun ajatellaan sellaisia paikkoja, joihin ydinvoimaloita on sijoitettu. Viidenneksi meidän täytyy yhteisesti parantaa sitä vastausta, jonka annamme näihin hätätilanteisiin. Ajattelen erityisesti tällaista eurooppalaista pelastustoiminnan aloittamista. Ja sitten kuudennen, kuudentena kohtana on muistettava, että kaikki ydinvoimalan kustannukset on nähtävä siinä valossa, että myöskin voimalalta joskus lopetetaan ja tästä koituu tiettyjä kuluja. Seitsemäntenä on siis sanoinkin jo se, kahdeksas kohta, siis tieteellinen tutkimus ja erityisesti kiitos komissiolle tutkimus, Euroton tutkimusohjelman pidentämisestä, niin energian ja kilpailakyvyn ja sosiaalisen hyvinvoinnin ja ilmastonmuutoksen puitteissa kaikki nämä ongelmat on ratkaistava sillä kyse on todella koko maailman ydinvoimalaiden toiminnasta ja kaikkein suurimmasta turvallisuuden tasosta, joka todella on taattava. Kiitos herra Odi. Ja seuraavaksi edustaja Ulfskog, sitten S- ja D-ryhmästä. Kiitos herra puhemies. Riippumatta siitä, mitä tässä vuoden aikana on tapahtunut, niin meidän tulee pitää huolta siihen, siitä, että tällaiset Fukushiman kaltaiset katastrofit eivät unohdu. Keskitymme muihin kriiseihin ja unohdamme eh, Fukushiman kaltaisen katastrofin seuraukset. Ja on hyvin tärkeää, että tällaista vuosipäivää nyt miet, vietetään ja pohdimme, mitä Fukushimassa vuosi sitten tapahtui ja mihin se johtaa. 11.3.2011 tapahtui katastrofi, jota kovin harva osasi edes odottaa. Tällainen kolminkertainen järkytys, maanjäristys, tsunami, ydinräjähdys. Ja tämä tarkoitti sitä, että liki 19 000 ihmistä menetti henkensä liki välittömästi. Ja kymmenet tuhannet katosivat. Ukeido, joka on pieni kaupunki, Fukushiman pohjoispuolella tuhoutui täysin. Ja useat, jotka kaupungissa asuivat, kuolivat välittömästi. Kaupunkia ei enää ole olemassa. Asukkaat, jotka jäivät henkiin, ovat levittäytyneet muille asuinseuduille. Mutta kaupunki on kuitenkin olemassa. Ja ihmisten mielessä, mutta fyysisesti tuota kaupunkia ei enää ole. Mitään ei ole enää jäljellä. Fukushima ei, ole, ei ollut ainoastaan inhimillinen jättiläismäinen katastrofi, vaan se herätti myös hyvin perustavanlaatuista keskustelua ydinvoiman turvallisuudesta. Ja se on juuri se tärkein läksy, joka meidän tulee Fukushimasta oppia on se, että tulevaisuus ei välttämättä ole ydinvoimassa, vaikka ydinvoimateknologia varmasti on olemassa eri muodoissaan pitkälle tulevaisuuteen. Siitä huolimatta me emme voi perustaa tulevaa energiapolitiikkaamme ydinvoimaan. Me emme voi hyväksyä sitä, että valtiot pääasiallisesti nojaisivat energiapolitiikkansa ydinvoimaan. Ydinvoima on täysin riippuvainen subventioista ja se on, on myös on äh, kalli, anteeksi, halvempaa kuin uusiutuvat energialähteet. Se on tietysti suuri riski. Jokainen maa on vastuussa omista energiapoliittisista päätöksistään, se on selvää, mutta poliittista vastuuta voimme me täällä Euroopan parlamentissa osoittaa ja me Euroopan parlamentissa voimme käydä keskustelua ja esittää perusteluja sille, että uusiutuviin energianlähteisiin kannattaa sijoittaa, vaikka ne lyhyellä tähtäimellä ovatkin kalliimpia Uusiutuvia energialähteitä pitäisi kehittää siten, että niistä tulee energiapolitiikan valtavirtaa, että niihin voivat tukeutua yritykset ja kansalaiset energiapoliittisissa valinnoissaan. Meidän täytyy pitää huolta siitä, siitä että tutkimus- ja kehitystyötä osoitetaan uusiutuviin energianlähteisiin jotta voidaan sitten myös yhteistyössä markkinavoimien ja yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa kehittää uusiutuvia energian lähteitä. Me tietysti osoitamme kaiken tukemme ja solidaarisuutemme Fukushiman uhreille ja heidän perheilleen, mutta meidän täytyy kääntää katseemme myös tulevaisuuteen. Kiitos Rova Ulskuk. Sitten liberaaliryhmä Rova Valian. Is it working? Thank you, Chair arvoisa Kiitoksia, puhemies. Haluan Alden nimissä myös ilmaista solidaarisuutemme eh, tämän atomionnettomuuden uhreille. Euroopan unionin olisi syytä edelleen tukea kaikki mahdollisin rahoituksellisin ja humanitaarisin tavoin näitä uhreja. Euroopan unionin politi- poliittinen vastaus on ollut merkittävä ja tyydyttävä. On ollut tärkeää, että me emme ole pitkän tähtäimen dramaattisia päätöksiä tehneet hetken mielijohteesta tai hetken tunne myrskyssä. Komissio on ehdottanut vapaaehtoisia stressitestejä. Mielestämme se on oikea askel. Ja minun ryhmäni toivoo saavansa lopullisen mietinnön, joka tulee kesäkuussa Euroopan neuvostoon ja uskomme ja luotamme siihen, että kaikkiin tarvittaviin toimiin ryhdytään, jotta meidän atomivoimalamme, ydinvoimalamme ovat turvallisia jopa terroriuhkien edessä. Me tunnustamme kuitenkin samalla, että on mahdotonta täysin riskitöntä maailmaa luoda. Tärkein kysymys tällä hetkellä kuuluukin, mikä tulee olemaan EUn atomivoimapoliittinen tulevaisuus. Tähän meillä ei vielä ole yhteistä vastausta. Tosiasia on se, että meillä on erilaisia kantoja EUn sisällä ydinvoiman käyttöön siihen, mikä on sen osuus energian tuotannossa. Niinpä yhteistä vastausta tähän kysymykseen ei vielä voi ollakaan, paitsi turvallisuuden suhteen. Japanin katastrofi tuo selkeästi esiin ydinenergian riskit Toinen mahdollinen vastaus on se, että puhutaan energiamarkkinoista ja työskennellään niiden hyväksi, sen hyväksi, että hallitukset investoivat uudistuviin energianlähteisiin, kestäviin ja kustannustehokkaisiin sellaisiin, jotka ovat ympäristön kanssa sopusoinnussa. On hyvin tärkeää, että mietimme myös toisenlaista tulevaisuutta kuin nykyhetkellä. Kiitos sitten Rova Harms vihreistä. Viisi minuuttia. Kiitos herra puhemies ja kiitos siitä, että tätä keskustelua käydään. On syytä keskustella perusteellisesti Japanin vuoden takaisista tapahtumista. On hyvin vaikuttavaa, mitä monissa Euroopan maissa nyt viikonlopun aikana on tapahtunut. Erilaisia muistotilaisuuksia on järjestetty ja tämä osoittaa sen, kuinka paljon me välitämme ja kuinka suurta solidaarisuutta eurooppalaiset osoittavat japanilaisille tämän järkyttävän menetyksen jälkeen. Nyt vuosi katastrofin jälkeen meidän täytyy pureutua siihen entistä perusteellisemmin. Minä herra Saku Satun tapasin, joka oli 18 vuotta Fukushiman alueen kuvernöörinä. Ja tämä Japanista tullut delegaatio, joka minun luonani vieraili, niin koko sillä delegaatiolla oli valtavia vaatimuksia tai vetoomuksia Euroopan parlamentille, että me jatkaisimme tukemista Fukushiman asukkaat tai alueen asukkaat ovat edelleen erittäin vaarallisessa tilanteessa ja he tuntevat, että heidät on jätetty yksin. Heillä ei ole sellaista vaikutelmaa, että Japanin hallitus olisi ottanut heidän suojelemisensa vakavasti tai ymmärtänyt tilanteen vakavuuden johtuen siitä, että, että Fukushiman alueella elävät ihmiset olivat levittäytyneet hyvin laajalle ja on hyvin vaikea tietää, kuinka laajalle nuo vaikutukset ulottuvat. Ja on odotettavissa, että Fukushiman alueella ilmenee hyvin suuri piikki syöpäsairauksissa, erilaisissa geneettisissä sairauksissa ja epämuodostumissa tulevien vuosien ja vuosikymmenten aikana. Tämä on odotettavissa ja tätä emme saa sivuuttaa. WHO täytyy myös toimia vastuullisesti tämän tyyppisessä katastrofissa. Ja tässä ei voida kääntää katsettamme ainoastaan tähän ydinturvaan ja ydinvoiman turvallisuuteen, vaan myös terveysseurauksiin. Ja Euroopan komission, Euratomin ja EUn jäsenvaltioiden täytyy myös tuntea vastuunsa ja erityisesti miettiä sitä, että miten me voisimme sanoa, että e- Fukushiman ydinvoima olisi jotenkin valvonnassa. Se ei todellakaan ole totta. Fukushiman ydinvoimalla ei ole todellakaan turvallisessa tilanteessa tällä hetkellä. Ja kukaan ei osaa sanoa, kuinka paljon ydinjätettä sieltä vielä valuu ja miten, mitkä seuraukset sillä mahdollisesti ovat. On hyvin toden, tai jopa todennäköistä, että alueella toteutuu vielä toinen ydinkatastrofi. Euratomin täytyy tähän ottaa kantaa. Me emme voi jättää Fukushiman alueella asuvia ihmisiä yksin. Meidän täytyy vastata näihin vetoomuksiin. Me olemme saaneet hyvin voimakkaita vetoomuksia japanilaisilta ja he ovat vaatineet meiltä, että lähettäkää Tsernobyl-kokemusta kerännyt valtuuskunta Fukushimaan tutkimaan tapahtunutta. Ehkä se voisi auttaa Fukushiman alueen ja voimalan vakauttamisessa. Ja eurooppalaisia stressitestejä sovelletaan nyt myös Japanissa ja ainoastaan kaksi reaktoria on tällä hetkellä Fukushimassa käytössä, parikymmentä muuta odottavat stressitestien tuloksia. Toshiban insinöörit, jotka ovat tässä olleet mukana, ovat kertoneet minulle, että jos näitä stressitestejä olisi sovellettu Fukushiman ydinvoimalaan asianmukaisesti ennen onnettomuutta, onnettomuutta ei olisi päässyt tapahtumaan. Tämä on todella hälyttävää ja se, että näillä stressitesteillä nyt voitaisiin välttää tulevat onnettomuudet, ei välttämättä pidä paikkaansa. Ja minun selkäpiitäni karmii ainakin, kun ajattelen, että eurooppalaiset stressitestit eivät ulotu kaikkialle maailmaan, Japaniin. Ja minä vetoan tässä nyt Euroopan komission edustajiin ja meidän täytyy yhdessä miettiä, mitä Eurooppa voisi tarjota japanilaisille ja muulle maailmalle. Meillä on paljon kokemusta ja tietämystä Tsernobylistä. Ja tätä osaamista meidän pitäisi viedä Japaniin, eikä niinkään näitä stressitestejä. Kiitos rouva Harms, sitten konservatiiviryhmän edustaja, herra Karim, kaksi minuuttia. Mr. President, may I firstly start... Puhemies, aluksi haluaisin kanssanne äh, todella esittää surun valittelut kaikille niille, jotka joutuivat näistä surullisista tapahtumista Japanissa kärsimään. Noin 19 000 ähm, evakuoitiin ja he edelleenkään eivät halua palata koteihinsa, koska siellä on säteilyä ja joissakin jopa 25 kertaa enemmän kuin mitä normaalisti olisi. Ennen näkemättömät tapahtumat Japanissa ja myöskin tsunamin ja maanjäristyksen vaikutukset Fukushiman ydinvoimalaan ovat nyt nostaneet esille kysymykset ydinvoiman turvallisuudesta ja kaikkialla maailmassa nyt on mietitty ydinvoiman tarpeellisuutta. Fukushiman tapahtumat otetaan todella vakavasti ja ydinturvallisuus on ja sen on oltavakin todella prioriteettikysymys. Me voimme ottaa oppia niin hallituksissa kuin teollisuuden alallakin, kuinka parantaa olemassa olevien ja uusien ydinvoimaloiden turvallisuutta. Kun ajatellaan Fukushimaa, niin stressitestit on toteutettava kunnolla ja on saatava todisteet siitä, että olemme todella ottaneet opiksi. Meidän on muistettava, että Fukushiman tapahtumat osoittavat, että kaksi luonnon mullistusta voi tapahtua samanaikaisesti. Ydinvoimala voi kestää maanjäristyksen, mutta 20 metrin korkuisia tsunamiaaltoja se ei kenties sitten enää kestäkään. On siis hyvin tärkeää ottaa opiksi Japanin vastauksesta tähän kriisiin valmiudet ja kapasiteetti tämän tyyppisen tilanteen hallitsemiseksi pitäisi todella ottaa syyniin ja tässä on saatava vastuutahot valmiiksi. Meillä on oltava sellaisia, meidän täytyy todella kiittää niitä henkilöitä, jotka todella asiaan tarttuivat, mutta varmasti tässä viranomaiset TEPKO olisivat voineet toimia toisellakin tavalla. Tämä oli todellinen shokki meille kaikille ja olen vakuuttunut siitä, että että tässä on toimittu suhteellisesti, järkevästi ja myöskin faktapohjaisesti. Ja komission nyt uusiessa lainsäädäntöpuitteita toivomme, että otetaan täysimääräisesti huomioon Fukushiman opetukset ja että tämä asia ei saa johtaa mihinkään kielteisiin vaikutuksiin turvallisuuden tai energian huoltovarmuuden osalta on saatava tehty tehtyä yhteistyötä, että jatkuvasti voitaisiin parantaa ydinturvallisuutta niin olemassa olevissa kuin myöskin tulevissa ydinvoimaloissa, koska loppujen lopuksi ydinturvallisuushan on kaikkein tärkein kysymys ja sen pitäisi olla meidän asialistojemme kärjessä. Kiitos herra Karim. Sitten edustaja Matias Gue edustajan, eh, Kuen ryhmän edustajan. Vuosi sitten saimme seurata traagisia tapahtumia, joissa yhdistyi maanjäristys, tsunami ja atomionnettomuus. Ja kaikki tunnemme niiden seuraukset. Tänään haluamme osoittaa kunnioitustamme Fukushiman tuhansille ja taas tuhansille uhreille. Ennen kaikkea meidän täytyy oppia tästä läksy. Meidän on opittava taistelemaan luonnonkatastrofeja vastaan ja ydinkatastrofeja vastaan. Meillä on velvollisuus välttää tällaiset ydinkatastrofit. Valitettavasti totuus ei kuitenkaan näytä olevan tämä. Vuosi Fukushiman jälkeen miten uusia atomivoimaloita rakennetaan. Vuosi Fukushiman onnettomuuden jälkeen edelleen suunnitellaan uusien ydinvoimaloiden rakentamista. Japanilla on monia tragedioita muistissaan, Hiroshima ja Nagasaki, ja me Euroopassa muistamme hyvin toisen tragedian, nimittäin Tsernobylin tragedian. Fukushiman jälkeen meidän täytyisi kes- käydä keskustelua, jota ei olisi koskaan pitänyt lopettaa, keskustelua ydin, ydinvoimasta. Monia vuosia sitten ydinvoima oli japanilaisille täysin kyseenalaistamattomissa. Tänään kaksi kolmasosaa japanilaista ei halua ydinvoimaa, koska he tietävät, että se on hintana ovat ihmishenget ja sellaista hintaa he eivät halua siitä maksaa. Sitä paitsi kyse on hinnasta, joka vain nousee sukupolvesta sukupolveen. Tällaisen ö, politiikan ARAN ydinvoima, ydinvoimaa puolustavan politiikan takana on ylimielisyys. Suurin osa Euroopan kansalaisista myöskin vastustaa ydinvoimaa ja näyttää siltä, että mikään ei tässä asiassa muutu. Japanissa on tällä hetkellä 320 000 pakolaista, joista 100 000 ei voi koskaan palata koteihinsa. Kaikki se, mikä heille aikaisemmin oli tuttua, on nyt vaarallista. Se, mikä aikaisemmin sai heissä aikaan turvallisuuden tunnetta, on nyt raunioina. Rakennukset ovat raunioina, kodit ovat raunioina, ne ovat radioaktiivisuuden ähm, saastuttamat, maaperä on saastunut, vedet ovat saastuneita. Fukushimassa ei voi vierailla, kuten vaikkapa Maja tai roomalaiskulttuurin rauniot, raunioilla. Fukushimassa on kuitenkin kysymys myös yhden sivilisaation muotokuvasta. Se on meidän sivilisaatiomme muotokuva sellaisen sivilisaation, joka päätti ottaa kehitysmalliinsa mukaan kuolettavan teknologian. E, maanjäristyksestä ja tsunamista emme voi kantaa syyllisyyttä, mutta ydinvoimaonnettomuudesta kyllä. Niin Japanissa kuin Euroopassakin kansalaiset ovat päättäneet ilmaista mielipiteensä ydinvoimaa vastaan. He tietävät paremmin kuin kukaan muu, että turvallista ydinvoimaa ei ole olemassakaan. Ei ole sellaisia todisteita, eikä sellaisia testejä, joilla pystyttäisiin simuloimaan Fukushiman kaltaisia tilanteita. Siksi me tiedämme, että energiapolitiikat ovat kansallisia. Tässä tilanteessa kuitenkaan rajoja ei pitäisi olla olemassa. Kiitos puhemies. Kiitos edustaja Matias. Edustaja Speroni saa kuitenkin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, eh. Kiitos Tragedia di Fukushima ha dimostrato dopo Fukushiman tragedia on muistuttanut meitä muutama vuosikymmen Tsernobylin jälkeen, että ydinvoimalat eivät ole koskaan täysin turvallisia. Tilanteet olivat kuitenkin erilaisia Tsernobylin kohdalla. Kyse oli ydinvoimalan sisällä tapahtuneesta onnettomuudesta, kun taas Fukushiman ydinvoimalla onnettomuus tapahtui ulkoisten tekijöiden seurauksena. Valtava maanjäristys ja tsunami olivat täysin odottamattomia ulkoisia tekijöitä, jotka johtivat tähän järkyttävään räjähdykseen. Ja tämän pitäisi herättää paljonkin kysymyksiä ydinvoimaloiden turvallisuudesta. Meidän tai on ymmärrettävää, että paljon ääniä on esitetty ja vaadittu ydinvoimasta luopumista, mutta asiat eivät ole näin yksiselitteisiä. Meidän tulee käydä perusteellista keskustelua. Tiedämme myös, että päätös energiamuodoista kuuluu kansalliselle tasolle, mutta on tärkeää, että tätä keskustelua käydään myös Euroopan parlamentissa käydään tällaista Euroopan tasoista keskustelua ja tärkeää on myös osoittaa kaikki solidaarisuus Japanin väestölle. Kiitos. Sitten komission edustaja. One year has passed. Puhemies, arvoisat jäsenet, vuosi Fukushiman onnettomuudesta on kulunut. Se oli yksi maailman pahimmista ydinvoimalla onnettomuuksista ja nyt tämä vuosipäivä tietysti meille on hetki, jolloin voimme esittää surunvalittelumme kärsineille ja myöskin miettiä, mitä olemme ottaneet opiksi ja mitä olemme tehneet ydinturvallisuuden parantamiseksi. Pitkään ennen Fukushiman tragediaa Euroopan komissio aloitti jo ydinturvallisuuden parantamisprojektin, jonka tarkoituksena olisi jatkuvasti parantaa turvallisuutta. Ja ensimmäisenä hyväksyttiin otettiin vuonna 2009 ydinturvallisuusdirektiivi, sen jälkeen tuli jätteenkäsittelydirektiivi vuonna 2011 ja haluan kiittää Euroopan parlamenttia sen rakentavasta roolista äh, tässä näiden äh, direktiivien hyväksymisessä. Fukushiman onnettomuuden jälkeen komissio on aloittanut kattavan riski- ja turvallisuusarvioinnin kaikissa toimivissa ydinvoimaloissa EU:ssa ja tämä hyväksyttiin myöskin Euroopan, Euroopan neuvostossa ja myöskin Euroopan parlamentissa. Tiedätte, että stressitestejä on pidetty vuoden 2011 kesäkuusta lähtien ja ne pohjaavat yhteisille EUn metodeille. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti, mitä Rova Harms tuossa sanoi ja välitän, välitän tämän viestin kollegoille itselleni. Kaikki 14 jäsenvaltiota, joilla on ydinvoimaloita ja myöskin Liettua, joka on nyt näitä yksiköitä alasajamassa, ovat osallistuneet osallistuneet tähän prosessiin vapaaehtoisesti ja ovat laatineet kansalliset raportit, jotka nyt, verrat, joita tosiaan nyt verrataan toisiinsa ja myöskin naapurimaamme ovat nyt lähtemässä tähän yhteiseen toimintaan mukaan Sveitsi ja Ukraina, eli osallistuvat myös. Ja tämän vertaisarvioinnin tulokset, jotka ovat siis olennainen osa koko tätä prosessia, saadaan huhtikuun loppuun mennessä ja lopullinen raportti esitellään sitten Ötzingerin, kollegani Ötzingerin toimesta Euroopan neuvostolle 2012 kesäkuun loppupuolella. Ja hän on pyytänyt välittämään teille tiedon, että hän on valmis keskustelemaan tästä asiasta myöskin Euroopan parlamentin kanssa stressitestien tulokset tuonevat objektiivisen näkemyksen ydinturvallisuustilanteeseen EU:ssa ja varmastikin niiden pohjalta voidaan laatia lainsäädäntöehdotuksia tai muita ehdotuksia komissioon pyrkii tällä tavalla parantamaan ydinturvallisuuspuitteistoa. Keskeisimmät parannuskohteet voisivat olla tekniset turvallisuusvaatimukset, ydinturvallisuuden hallinnointi sekä myöskin hätätilanteisiin valmistautuminen ja riskitilanteiden varautuminen tietysti myöskin terroristiteot ja ilkivalta on otettava huomioon ja itse asiassa neuvostossa onkin tähän asiaan jo kiinnitetty huomiota ja ensimmäiset tulokset julkaistaan näiltä osin lopullisessa raportissa kesäkuussa. Ja tämä raportti siis liitetään tähän komissio, komission raporttiin, joka esitellään neuvostolle ja parlamentille. Tiedätte, että äh, näiden suositusten täytäntöönpano myöhemmin sitten kuuluu jäsenvaltioiden hartioille, mutta kuitenkin seuranta- ja raportointimekanismit pitäisi saada aikaiseksi, jotta toimeenpano taataan ja todella turvallisuusparannukset tehdään. Se, että nämä tulokset julkaistaan, myöskin pyrkii takaamaan sen, että kaikki tehdään, jotta voitaisiin taata mm, mahdollisimman suuri turvallisuus. Ja komissio hyvin aktiivisesti ja tiiviisti seuraa tätä kehitystä. Viimeisimpänä on tarpeen myöskin vahvistaa turvallisuuskulttuuria sekä myöskin valmistautumista äh, riskitilanteisiin kautta maailman. stressitestit ovat jo tällainen kansainvälinen äh, vertailukohde ja nyt äh, naapurimaiden kanssa pyrimme siihen, että emme olisi yksin näissä tilanteissa, vaan että voisimme todella laajentaa tätä turvallisuuskulttuuria rajojemme ulkopuolelle. Kansainvälinen yhteistyö, erityisesti kansainvälisen atomienergiatoimiston yhteydessä on tärkeämpää kuin koskaan, ja komissio haluaa myötävaikuttaa siihen, että uudistetaan myöskin ydinturvallisuusyleisösopimusta, jotta jotta todella se saataisiin tehokkaasti toimimaan ja pannuksi täytäntöön. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε και το επόμενο σημείο στην ημερήσια... Arvoisa varapuheenjohtaja, päätän tämän keskustelun ja aloitan nyt yhteiskeskustelun sukupuolten tasa